herra Landsbergisin mietintö EUn ja Georgian välinen assosiaatiosopimus toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi. Herra Landsbergis halusi vielä käyttää puheenvuoron. Haluaako hän käyttää sen? En näe herra Landsbergisia täällä. Hän haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Georgia on varmasti kaikkein edistynein valtio, mitä tulee assosiaatiosopimuksen ja visa, viisumivapauden toteuttamiseen. Georgian kansasta 68 prosenttia haluaa liittyä EU-hun ja kannattaa demokraattista kehitystä maassa. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapakauppa-alue tuo jo nyt positiivisia vaikutuksia Georgiaan. Uudistuksia ja harmonisointia. Sen vienti EU-hun kasvaa, mutta epäsymmetria on vielä kaupan puolella. Tällaista mekanismia ei ole koskaan aikaisemmin käytetty, mutta se on hyvin tärkeä tietyille maataloustuotteille ja alkuperämerkintöjä kiertävät myös jotkut kolmannet alueet nyt kaikkia. Haluan kiittää kaikkia esittelijöitä ja mukana olleita ja pyydän tukea tälle mietinnölle. Kiitoksia. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Menemme Marrakesin sopimuksen ratifiointiin vastaanotettujen vetomusten ja erityisesti vetomuksen 924-2011 perusteella on päätöslauselma esitys. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme työjärjestyksen 106 artiklan mukaiseen vastustamisen muuntogeenisen soijapavun FG72 salliminen päätöslauselma esitys Envi ja elintarviketurvallisuusvaliokunta tarkas, tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten menemme koko päätöslausumaesityksen äänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme toiseen muuttogeenejä koskevaan työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen muuttogeenisen soijapavun MON 87708 salliminen. Tarkistus kolme, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Äänestämme koko esityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme kolmanteen muuntogeenistä sojapavua koskevaan työjärjestyksen 106 artiklan mukaisen vastustamiseen. Muuta kuin sen suojapuvun MON 8705, MON 8788 salliminen. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme koko päätöslauselman esityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme työjärjestyksen 106 artiklan mukaisen vastustamisen kevyiden ja hyötyajoneuvojen päästöt. Tässä ovat... Eh, rouva Penkova halusi käyttää puheenvuoron. Olkaapa hyvä. S'il vous plaît, cher collègue. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, luen tässä komission virallisen julkilausuman, mutta haluaisin painottaa, että komissio parlamentilla oli yhteiset intressit ja viime viikolla me eh, saimme aikaiseksi hyvin vahvan järjestelmän Eurooppaan. Komissio saa valvontaoikeudet. Jäsenvaltiot pitävät kiinni säännöistä, joten tällaista ei voi tapahtua tulevaisuudessa. Nyt sitten tämä virallinen komission julkilausunto. komissio on täysin sitoutunut siihen, että tarvitaan hyvin vahvoja järjestelmiä päästöjen mittaamiseksi vuodesta 2007 jälkeen. Komissio luottaa Euroopan parlamentin tukeen tässä suhteessa. Lokakuussa 2015 äh, autojen tekninen komitea äänesti äh, asetuksesta äh, päästömittauksista ja rajoituksista. Komissio on tietoinen, että äänestyksen lopullinen tulos TCMVssä mm, aiheutti kritiikkiä Euroopan parlamentissa liittyen yhteensopimustekijöihin. Komissio on sitä mieltä, että asetusluonnoksen mekanismi on hyvä väline tämän kritiikin tähän kritiikkiin liittyväksi. Tämä tekijä on komission asetusluonnoksessa mukana. Tämän lausekkeen tarkoituksena on saada yhteensopimus tekijä ykkösen mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 2023. Komissio on sitoutunut käyttämään tätä lauseketta toiseen tekijän joka vuonna 2017 ja vuotuisesti. Liittyen tähän lausekkeeseen tekniseen parannukseen, joka voida, jota voidaan odottaa, autovalmistajat joutuvat jo tästä päivästä lähtien äh, äh, rakentamaan sellaisia autoja, joissa tuo tekijä on yksi. Bessin mietintö, mietinnön pohjalta komissio on sitä mieltä, että komissio haluaa, että varmistetaan, että saadaan aikaiseksi erilaisia testejä ja että nämä olisivat osa delegoituja säätöksiä 5.6. asetuksen mukaan. Komissio on sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa saadakseen aikaiseksi kompromisseja ilman, että tämä viivästyy. Komissio joka tapauksessa varmistaa, että Euroopan parlamentti on täysin mukana RDE-yhteensopivuustekijöiden määrittämisessä. Komissio uskoo, että kun yhteislainsäätäjät tekevät hyvää yhteistyötä, saadaan aikaiseksi hyvä, tehokas ja luotettava puitteisto moottoriajoneuvotuotteille. Paljon kiitoksia. Ja tämä koko komission teksti lähetetään teille ja teidän yksiköillenne. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Envi-valiokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komissaari Vienkovskaa siitä, että hän on täällä tänään ja myöskin varapuheenjohtaja Shevkovicia tärkeästä työstä. Tässähän kyse on positiivisesta toimielinten välisestä yhteistyöstä ja sitoumuksesta tulevaisuutta varten. Ja haluaisin pyytää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä ottamaan huomioon tämän sitou- luottamuksen äänestyskäyttäytymisessä. Tämä on tärkeää Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Merci Kiitoksia oikein paljon. Sitten menemme esityksestä. äänestykseen. Tähän tarvitaan määräenemmistö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässä tarvittiin siis määrä enemmistö 375 ääntä, joten vastustaminen ei mennyt läpi. Sitten menemme Rova Redingin mietintöön palvelukauppasopimusta koskevat neuvottelut. Tässä kansainvälisen kaupan valiokunta menemme tarkistuksen 64 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. Tarkistus 22. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24 ää, puolesta. Anteeksi, 23 jäi sieltä välistä. Tarkistus 23. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. äänestys 23 ja 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänestys tarkistus 26, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme elektronisesti tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Olen pahoillani, mutta en nähnyt mitään. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestys 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan. Tyhjää ylätty. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Tämä oli todellakin tiukka äänestys.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 Hylätty tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 31 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 32. Äänestys alkaa. Anteeksi, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää Hylätty 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Menemme alkuperäiseen tekstiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Näin vain puolesta ääniä hyväksytty. Ensimmäinen osa puolesta vastaan Tyhjää. Haluaisin mieluummin tarkistaa tämän. Eli äänestämme toisesta osasta, toisin kuin puhemies äsken sanoi ensimmäinen osa, tulki siis huomauttaa tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nostakaa käsi selkeästi ylös, hyvät kollegat. Tarkistus 36, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme nimenhuutoäänestyksellä äänestyksestä 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta 1, kohta D, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38, nimenhuuta äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 39, nimenhuuta äänestys, äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. Tarkistus 40 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 41 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 42. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 49 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaanpa koneellisesti. Tarkistus 49, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 50. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 53. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 52. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8 siis raukeaa. Menemme tarkistukseen 68 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti tarkistuksen yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää Hylätty tarkistus 13, äänestys. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 61D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 62. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 69. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 63. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty koko päätöslauselma esityksestä. Nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätöslauselma on hyväksytty. Menemme sitten äänestykseen, joka koskee sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vuoden 2015 jälkeen koskevaa uutta strategiaa. Tässä on päätöslauselmaesitys EFDD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Menemme sitten SDn, ALDEn, GUEN ja vihreiden päätöslauselmaesitykseen. Kohta yksi alkuperäinen tekstiäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten kohta kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme tarkistukseen 2D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 10 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on hiukan tiukka. Tarkistetaan ensimmäisestä osasta. Tarkistus 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Menemme tarkistukseen 11, niin ikään kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Öö, tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 11 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistamme, äh, tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 15 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oli tiukka, joo. Hylätty yhdellä äänellä, yhden äänen erolla. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta neljä kahdessa osassa. Aha, tarkistus 16. Tässä taisin tehdä virheen, eli mennään taaksepäin tarkistukseen 16 koneellisesti. Äänestys alkaa. 16 on siis nyt kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta neljä alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis kohta viisi alkuperäisteksti raukeaa. Menemme tarkistukseen viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistan kuitenkin koneellisesti, koska en ole aivan varma. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7D. Ään, ähm, puolesta, anteeksi, puolesta vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Eli hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tää alkuperäinen teksti, niin äh, johdantoosan kappale A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9D puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus tai johdanto osan kappale F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhoitoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistamme päätöslauselmaesityksestä kokonaisuutena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä oli meidän äänestyksemme ja keskeytän istunnon. Seuraavaksi äänestysselitykset. Hetken päästä.